Okay, if you could take your, your seats because we've overrun. No niin, sitten aloitetaan. Meillä meni vähän pitkäksi tämä koordinaattoreiden kokous äsken. Varmaankin jäsenet eh, haluavat eh, nyt sitten ryhtyä äänestämään mahdollisimman nopeasti. Meillä on nyt sitten kohta seitsemän. Tässä ovat eh, nämä Euroopan tilastot. Meillä on mietintöluonnos ja Edward Skikluna on tässä esittelijänä. Ole hyvä. Um, I think statist- Tilastot tai tilastot eivät ole olleet kovinkaan innostava aihe koskaan, koska ne ovat vain lukutietoja ja katsotaan, että ne heijastelevat sitä, mitä niiden heijastella pitää ja elämä jatkuu normaalilla uomillaan. Mutta kuitenkin voidaan havaita, että tietynlainen vaara piilee siinä, jos tilastot eivät ole riittävän luotettavia. Esimerkiksi julkisen rahoituksen tiedot, niitä on tarkasteltu aikaisemmissa yhteyksissä, mutta nyt eh, viime aikoina eh, eh, Libor, oikeudellisetkin tilastot ovat tässä mukana. Kaikki on lähtenyt siitä, että tämähän itsestäänselvyys. Ja nyt ollaan tultu, mihin on tultu, eli yhteen suurimmista skandaaleista – kun tarkastellaan eh, ongelmakenttää pankkeihin liittyen. Valtavat eh, johdannaismäärät eh, joita on liikutelta, liikuteltu ympäriinsä. Eli tässä mietinnössä todellakin nyt on Reivin aikaan lähdetty liikkeelle koska nyt esitetään eh, parempaa laatua ja luotettavuutta tilastoillemme talouden politiikan välineet ja tulokset, niihin tämä luottamuspula ja alhainen laatutaso on vaikuttanut. Ja tilastot ovat juuri niin luotettavia eh, suurelle yleisölle kuin ne laitokset, instituutit, jotka niiden takana ovat. Ja kun tämän tyyppinen skandaalitilanne syntyy, niin on katseet suunnattava näihin laitoksiin, tässä tapauksessa pankkilaitoksiin. Ne ovat uskottavuuttansa menettäneet tämän skandaalin myötä. Komissio kyllä tunnustaa nämä tosiseikat ja julkaissutkin asiakirjansa, jossa pyritään laatupuolta hallinnossa kehittämään – meillä on sitten oma-aloitteinen mietintömme samasta aiheesta ja nyt sitten lainsäädännöllinen mietintö myöskin samasta asiasta. Mietinnössä pyritään painottamaan sitä, että luottamus ja sitoumukset, niitä tarvitaan. Kansallisten hallitusten on ymmärrettävä oma roolinsa ja päävastuu tilastojen luotettavuuteen eh, ja riippumattomuuteen liittyen on sitten näillä kansallisilla tilastolaitoksilla. Siinä tuodaan esiin myöskin se, että tarvitaan avointa rekrytointipolitiikkaa ja on lähdettävä liikkeelle vain ammatillisista kriteereistä ehdotuksessa esitetään, että nykyoikeudellisia puitteita on tarkastettava, jotta voidaan nimenomaan uskottavuus taata. Ja ammatillinen riippumattomuus, mitä tulee kansallisen tilastoviranomaisiin, on erittäin tärkeä asia tässä yhteydessä muistaa. Nykyehdotus viittaa siihen, että on tärkeää hoitaa tehtävät riippumattomasti ja sillä tavalla, että toimet eivät voi vaikuttaa tähän laitoksen riippumattomuuteen millään tavalla. On erittäin tärkeää, että johtajat voivat vapaasti päättää eri prosesseista ja metodeista, joita sovelletaan. Eikä eh, saisi sallia sitä, että eh, johtajat voivat eh, etsiä tai saada jonkinlaisia ohjeita kansallisilta hallituksilta. Se on yksi avainseikka, jos halutaan tähän toivottuun riippumattomuuteen päästä. Tämän lisäksi tarvitaan oikeudellisesti sitovia avoimia sääntöjä, mitä nimitykseen tulee siirtoihin ja myöskin erotuskysymyksiin liittyen. Näinhän tehdään muidenkin vastaavien laitosten, kuten keskuspankin yhteydessä. Tämän lisäksi tarvitaan vuotuisia raportteja tilastollisesta toiminnasta ja rahoitustilanteesta myöskin kyseisen viranomaisen liittyen. Ja nämäkin asiat on esitettävä riittävän mahdollisimman avoimesti. Hyviä käytänteitä eurooppalaisittain on olemassa jo vuodelta 2009, mutta ehdotuksen mukaan olisi taattava se, että Hallitukset nämä laativat ja kaikki jäsenmaat ja sitten toisena vastapuolena komissio ja kaikki tämä tapahtuu korkeimmalla mahdollisella taholla, jotta todellakin taataan se, että näistä sitoumuksista kiinni pidetään. Uutena mukana on 17a-artikla, eli kuinka eh, hyödyntää hallinnollisia tilastoja Tällä halutaan luoda oikeudelliset puitteet sille, että voidaan laajemminkin näitä tietolähteitä hyödyntää eh, eurooppalaisia tilastoja laadittaessa. Myöskin kuusi artikla on muutettu. Siinä huomioidaan se, kuinka on taattava riippumattomuus myöskin, kun puhutaan Eurostatista ja Euroopan tasosta. Ja lopuksi voisin todeta, että Tällä ei nyt vaadita mitään lisäresursseja mitä tulee tilastoasioiden talousarvioon. Tarkoitus on vain parantaa yhteistyötä ja koordinaatiota ja täten taata mahdollisimman hyvä laatu, kun puhutaan eurooppalaisista tilastoista. Kiitos. Okay, um... Kiitos. Sitten Varjo esittelee, että Jean-Paul ei ole täällä. Vodi, oletko, si- oletko sinä, Shadow? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και... Kiitos puheenjohtaja. Niin ensiksi minä haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Tässä on hyviä lisäehdotuksia aiheeseen, josta olemme jo keskustelleet aikaisemminkin. Kyse ei ole pelkästään siitä, että saisimme luotettavia tilastotietoja, jotka toki ovat merkittäviä ja meidän täytyy taata hallitusten välittämien tietojen vastuullisuus. Tässä toki on kyse myös niistä oikeudellisista sitoumuksista, joita meidän täytyy vaatia. Tämä ei liity pelkästään luottamukseen, vaan tämän uuden järjestelmän täyteen toteutumiseen ja toimimiseen ja rahoitu, tähän valvontakysy- rahoituksen valvontakysymykseen myös. Siihen me tarvitsemme jatkuvaa arviointia jäsenvaltioissa tilastojen kehittymisessä ja meidän täytyy myös taata johdonmukaisuus talouspolitiikan välillä eri valtioissa. On päivän selvää, että ilman luotettavia tietoja me emme voi saada oikeaa kuvaa todellisuudesta, emmekä myöskään ohjailla jäsenvaltioiden politiikkaa emmekä arvioida niiden talousarvioita. Minä olen Skiklunnan kanssa samaa mieltä tästä kysymyksestä, koska kuten jo sanoin, meidän täytyy taata näiden tilastojen julkaisijoiden riippumattomuus ja itsenäisyys, mutta meidän täytyy myös taata se, että meillä on riittävästi vertailtavia tietoja jäsenvaltioiden välillä. on, kuten jo sanoin, syytä johdon, eri jäsenvaltioiden talouspolitiikan johdonmukaisuutta tarkkailla. Se, mitä täällä päätetään ja mitä päätetään muissa toimielimissä, perustuu juuri niihin tietoihin, joita me olemme tilastokeskuksista eri jäsenvaltioista saaneet, ja meidän täytyy pystyä luottamaan näihin tietoihin. Tämä on meidän puolueemme näkemys. Thank you very much. Kiitos. Sitten Sophie. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni nämä ehdotukset ovat hyvin hyödyllisiä, mutta muutama kysymys minulla kuitenkin on. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että ovatko samat kriteerit ja standardit eh, käytössä silloin, kun Eurostatin pääjohtajaa eh, nimitetään? Eli ovatko samat riippuvuussäännöt tässä nyt voimassa? No sitten tämä luottamus eh, tilastoihin. Tämä tuntuu vähän tällaiselta partiolaisen valalta. Tässä nyt maat sitoutuvat, eh, sitoutuvat tiettyihin laatumääreisiin. Tässä pitäisi olla vähän sitovampaa eh, ilmaisua, koska viime vuosina näitä tällaisia vapaaehtoisia sitoumuksia ei ole noudatettu. On hyvin paljon tällaisia tilastoraportteja ja aina on käynyt niin, että ne näyttävät hyvältä kyllä paperilla, mutta käytännössä tilanne onkin ollut sitten toinen. Ehkä tämä herra tässä medessäni niin voisi hieman odottaa, että saan puheenvuoroni valmiiksi. No nyt sitten vähän meni, tässä vähän hajaantui ajatukset. Eli selkeyttä haluaisin vähän siihen, että mitä tarkoittaa kaikkien hallinnollisten asiakirjojen saatavilla olo täysin, mitä se tarkoittaa. Kiitos. Sitten Filip. Well, uh, I think that we have... Katsoisin, että meillä on hyvä ehdotus komissiolta ja se muodostaa mielestämme hyvän pohjan töille. Kommentoisin kuitenkin hieman ensinnäkin sitä, mitä Edvas totesi siitä, että kansalliset eh, tilastolaitokset, niiden tulee olla riippumattomia, kun ne miettivät työtapojaan. Kyllä, tästä voin olla samaa mieltä, ainakin osittain. Mutta kannattaisi myös muistaa se seikka, että silloin kun tilastoja laaditaan, metodeilla on suuri merkitys myöskin, eh, kun ajatellaan Eli mitään neutraalia lukua käsitteenä ei ole olemassa. Se on syytä muistaa. Ja Tilastolaitosten henkilökunta on tavallisia ihmisiä ajatuksineen ja näkemyksineen, ei mitään robotteja. Ja niin kuin me luotamme esimerkiksi keskuspankkeen toimintaan, mutta emme ihan sataprosenttisesti niin samalla tavalla katsoisin, että varmaankaan tilastolaitoksellekaan ei ihan vapaita käsiä saisi antaa sen suhteen, mitä metodia se töissään soveltaa. Eli kyllä lainsäätäjillä tietty rooli suunnanantajana tässä on meidän mielestämme. jos vahvoja tietoja halutaan saada varsinkin. Ja Sixpackista puhuttaessa ja makrotalouden epätasapainosta, niin oli poliittinen päätös valita tietyt valvottavat indikaattorit ja myöskin mitä tie, mihin tietoihin tukeutua. Jos nämä valinnat jätetään tilasto viranomaisille, niin pelkäänpä, että tällöin vain rakennetaan lisää byrokratiaa ja ihmiset ehkä katsovat yhteen suuntaan yhdeltä kannalta asioita ja me tarvitsemme mahdollisimman laajaa katsantokantaa. Eli riippumattomuus toimintaan liittyen kyllä, mutta suuntaa on annettava ja tämä tehtävä tulisi mielestäni jättää poliittisille tahoille. Ja kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä tulee sitten käytänteihin, selvää on, että on tärkeää toivoa avoimesti, että tavalliset kansalaisetkin ymmärtävät, mitä tehdään. Ja voisi ehkä olla hyvä, jos täytäntöönpanossa miettäisi, miten asiat hoidetaan itsesääntely ei ole hyvä asia, kun puhutaan pankeista, eikä se olisi hyvä asia myöskään silloin, kun näistä tilastokysymyksistä puhutaan. Jos tiettyjä käytännössääntöjä on olemassa, niiden tulee olla sitovia, niitä on valvottava myöskin. Ja tässä yhteydessä ehkä kannattaa myöskin tarkastella hieman sitä, miten, eh, miten parhaita käytänteitä voidaan vaihtaa ja mitkä peer review-mekanismit voitaisiin myöskin ottaa käyttöön kansallisiin toimistoihin. Ja sitten kannattaa tarkastella sitä, pidämmekö hyvänä sitä, että nykyjärjestelmä toimii hyvin, mitä tulee tietojenvaihtoon Eurostatin ja kansallisen tilastolaitosten välillä. Olemmeko todellakin sitä mieltä, että tämä suhde toimii hyvin? Itse en ole tästä ihan varma vielä tässä vaiheessa, mutta nämä ovat seikkoja, joita ehkä vielä kannattaa tarkastella. Saattaa olla, että esitämme näihin tarkistuksia. Sitten seuraava. Aivan kuten kollegat tietävät, minä olen suuremman avoimuuden ja riippumattomuuden kannattaja, koska tässähän on nyt sitten veromaksajilla oikeus tietää, kuinka talousasioita hoidetaan. Riippumattomuus, itsenäisyys on oleellinen kysymys ja kaikki kaikki nämä määräpäivät julkaisemiselle ovat tärkeitä, mutta kaiken pitää olla tällaista itsenäistä ja hyvin korkealaatuista. Eli tällaisia kommenttejahan on tullut kollegoilta. Mutta samoin kuin Sophie Tämä sanamuoto, että kaikki hallinnolliset tilastot olisivat käytössä, siis kenen, kenen nämä ovat nämä tiedot, minkälaisia tietoja kysytään. Tämä on hyvin, hyvin väljästi muotoiltu virke. Me olemme usein puhuneet täällä kokouksissa, että liikeyrityksiltä pyydettäisiin samaa tietoa neljästä viidestä eri lähteestä tai muodossa. Ja nyt sitten jos sanotaan, että tilastovirasto se saisi oikeuden mennä näihin yritysten tiedostoihin, niin kyllä tässä täytyisi vähän tarkemmin miettiä, mitä tällä tarkoitetaan tällä ilmaisulla. Meidän <clears throat> täytyy varmistaa se, että toiminta on riippumatonta ja tässä on korkeasta laadusta ja ettei sitten, että tiedetään, miten tätä tietoa käytetään, mikä tieto on oleellista. Sitten kustannuskysymyksistä komissiolta täytyy saada tarkkaa tietoa, jottei jottei sitten yhteiskunnalle koidu kustannuksia siitä, että näitä tietoja haetaan. Täällä on delegoituja säädöksiä, joista on puhuttu. Niissähän olemme muissa yhteyksissä huomanneet, että näissä yksityiskohdissa on piru kätkettynä. Yksinkertaiselta näyttävät ratkaisut ovatkin poliittisesti tulleet hyvin raskaiksi. Eli nyt meidän täytyy tietää tarkemmin, mitkä ovat ne asiat, joita me delegoimme komissiolle. Uh, Kiitos, Niklas Schultis. Kiitokset, puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat. No, mehän olemme nyt jo taas päässeet keskustelemaan tilastietojen luotettavuudesta ja avoimuudesta. Minä en halua tässä ryhtyä toistamaan kaikkia niitä ajatuksia, joita tässä jo onkin kuultu esittelijän esityksestä. Ymmärsin, että tässä luotettavuutta täytyy vieläkin tilastotiedoissa epäillä. Esittäisin omat kantani nyt. On hyvin tarpeellista tilastotietojen laatua korottaa, mutta siihen tarvitaan poliittista tahtoa. Ja siksi enkä yritäkään tässä väittää, että esittelijällä ei sitä olisi me toki tarvitsemme tätä poliittista tahtoa myös tässä talossa. En, en tiedä, pääsemmekö me kuitenkaan tällä asetuksella niin pitkälle kuin haluaisimme vai vesitetäänkö se jossain poliittisessa vaiheessa. Nykyisellään talous ja yhteiskuntaa, taloutta ja yhteiskuntaa arvioidaan numeroiden kannalta taloutta ja yhteiskuntaa heijastellaan numeroiden kannalta, ja jos nuo numerot eivät pidä paikkaansa ja nuo tilastot eivät pidä paikkaansa, niin ketä ne sitten auttavat? Me voimme toki tehdä asioita varsin hyvinkin ja saada hyviä tuloksia, mikäli tilastot ovat aivan oikeassa. Mikäli ne ovat päin mäntyä, niin silloinhan me ainoastaan ohjaamme kaikki harhaan. Ja tilastotiedosta riippuen tulos ja ratkaisu varsinkin ja päätös voi olla hyvinkin toisenlainen ja näin saatamme ajautua hyvinkin väärään suuntaan. Kreikassa meillä on paljon tietoa siitä, miten tilastotiedoilla voidaan täysin ohjata politiikkaa harhaan, mutta Kreikka ei ole suinkaan ainoa maa, jossa näitä tilastotietoja on vääristelty. Tätä täytyy myös miettiä rikosoikeuden kannalta, mitä tapahtuu niille tilastotiedoille ja tilastotietojen tarjoajille, jotka ovat välittäneet vääriä tietoja. En nyt väsytä teitä tässä tämän enempää, mutta esitän tähän sitten myöhemmin muutamia ehdotuksia. Nyt vain lyhyesti, kuka valvoo näitä itsenäisiä viranomaisia? Totta kai itsenäisyyttä ja riippumattomuutta täytyy hakea, mutta kuka niitä sitten kuitenkin valvoo ja millä tavalla? Ja kuka nimittää Eurostatin johtajan ja millä kriteereillä? On täysin selvää, että tässä täytyy ratkaista, onko kyse jostakin poliittisesta äh, tahosta, onko tässä kyse myös kansanvaltaisesta parlamentaarisesta valvonnasta, onko kyse hallituksesta, mistä, mistä on kyse ja mitkä ovat nämä ammatilliset pätevyysvaatimukset. Mahdollisesti Eurostatin johtajaa saattaa tulla jostakin pankista tai hän saattaa kuulla jonkun pankin johtokuntaan. Voidaanko hänen riippumattomuutensa luottaa? Joku saattaa myös olla vaikkapa valuuttarahastosta. Onko hän yhtä luotettava ja yhtä riippumaton kuin se henkilö, jota me kaipaisimme tähän tehtävään? Ja minä haluaisin nyt toistaa vielä sen, mitä jo ehdin sanoa. Kuka on poliittisesti lopulta vastuussa sen tarkastamisesta, että tämä kyseinen keskus on itsenäinen ja myös toteuttanut työtään oivan oikein. Syyskuussa Semeta nimitettiin Eurostatin valvojaksi esimerkiksi. Jos Eurostat tekee jonkun tahallisen virheen, niin kuka siellä sitten on se syyllinen lopulta? Eli kaikkia tällaisia kysymyksiä täytyy ratkaista. Tiedän, että esittelijä haluaa tehdä kaikkensa hyvän tekstin aikaansaamiseksi ja varmasti haluamme auttaa häntä sen eteen. Kiitos. Meillä on Eurostatin varapääjohtaja, varajohtaja täällä. Ja nyt varmaan esittelijälle sopii, että hän joitakin seikkoja kertoo meille, mutta meillä on vähän aikapulaa tässä, että ei kovin pitkään saa puhua. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin, hyvin lyhyesti, koska tämän ehdotuksen perustelut, ne tulivat hyvin esille tässä esittelijän puheenvuorossa. Ja minä haluaisin, että viitattaisiin tässä tähän kuulemiseen, jossa Rademacher, meidän johtajamme Eurostatista, oli paikalla. Hän mainitsi hyvin monia asioita, jotka ovat nyt tässä esityslistalla tänään. Ehdotus on mielestämme hyvin realistinen. Tässä on kunnianhimoa, jota tarvitaan ja joka on hyvinkin perusteltua viimeaikaisten tapahtumien valossa. Tämä ehdotus on myöskin toissijaisuusperiaatteen rajamailla. Tässä on hyvin kohdennettu näitä asioita ja tärkeimmät asiat on hyvin selitetty, mutta eräät kysymykset, jotka täällä tulivat esille, haluaisin nyt ottaa käsittelyyn. Ensimmäinen kysymys oli että ovatko samat riippumattomuusstandardit käytössä johtajan kohdalla Eurostatissa. Kyllä näin on. Komissio on nyt laatimassa uutta säädöstöä tästä Eurostatin roolista. Ja se oikein selvästi on samansuuntainen kuin tämä luonnos, ehdotusluonnos. No sitten luottamuksellisuus ja tämän uuden instrumentin eh, luonne. On totta, että tämä on poliittinen julistus. Se, mikä kuitenkin on tärkeää, on, että tämä julkilausuma ja sen täytäntöönpano käytännössä tulee olemaan valvottua. Tämä on hyvä uudistus mielestäni. Voimme luottaa siihen, että asiakirja tulee täytettöön pannuksi. Se ei tule jäämään vain paperille. Sitten nämä hallinnolliset tilastot. Minä korostan, että me olemme kiinnostuneita vain tiedosta ja kvantitatiivisista tiedoista. Ja tämä täytyy nähdä taakan vähenemisenä ja kulujen vähenemisen kanssa yhdessä. Eli käytämme nykyisin saatavilla olevaa tietoa täysin hyväksemme. Me kyllä olemme myös sitä mieltä, että tiettyjä rajoituksia olisi otettava käyttöön, mutta me olemme vain siis tiedosta ja sen määrästä kiinnostuneita. Sitten tämä riippumattomuus, mitä tulee metodiikkaan. meillä täytyy olla hyvin vankka konsepti siitä, miten näitä käytetään. Me olemme valmiita käymään tätä keskustelua prosessin alussa. Ja sitten me tilastojen tuottajina, meidän täytyy olla riippumattomia siinä, kun me panemme näitä asioita täytäntöön, ja meidän täytyy kunnioittaa sitä menettelytapaa, josta on sovittu ennalta. Meidän tarkoituksenamme ei ole olla täysin riippumattomia, vaan pitää olla konsensus näistä käsitteistä ja metodeista, joita käytetään. Sitten tämä itsesäätelevä instrumentti, onko tällainen väline riittävä? Tämä käytänne koodisto on sellainen väline, jota pitää pitää minimistandardina – yhtäältä, mutta myös sillä täytyy olla jonkinlaisia tavoitteita. Näin ollen onkin vaikeaa tällaista välinettä tehdä täysin laillisesti sitovaksi. Ehdotuksessa on vain minimistandardeja, jotka ovat sitovia Tämä esimerkiksi liittyy näihin instituutioihin ja tilastovirastoihin, mutta e, ei sitten näihin muihin tiedon oikaisutavoitteisiin. Nämä olivat e, nämä pääkysymykset, johon halusin nopeasti reagoida. Vielä haluaisin korostaa sitä, että komissio laskee sen varaan, että parlamentti tukee meitä tämän kunnianhimoisen tason säilyttämiseksi koko prosessin ajan. Kiitoksia kaikille teille näkemyksistänne. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tästä loppujen lopuksi tulee hyvä ehdotus, josta saadaan standardit eh, tilastoille ja että sitten kaikilla tällä tulee olemaan yhteiskunnassamme vielä tärkeämpi rooli. Kiitos tästä. Meillä on ollut hyvin paljon tilastotyötä viime aikoina ja me tiedämme kokemuksen eh, perusteella, että tässä on kysymys jäsenvaltioista. Eh, ja min, tässä trilogikeskustelussa minulla on itsellenikin tällä hetkellä oma mietintöni. Me tiedämme, että tässä Sixpack-yhteydessä tuli ensimmäistä kertaa mainituksi tilastoviranomaisen riippuvat, riippumattomuus. Se on hyvin tärkeä asia, jota täytyy edistää. Me käytimme tilaisuutta hyvä, hyväksemme, että me saimme tämän jo yhteen mietintöön mietin, mukana heti. Sitten Edward. Haluaisin lopuksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Uskon nimittäin, että kaikki esitetyt seikat olivat varsin hyödyllisiä. Ja ää, ne nimenomaan tekevät eron sille, että ymmärretään kuinka tärkeitä tämän tyyppiset muutokset ovat. Eli olen nämä kaikki seikat huomioinut ja pyrin ne mukaan ottamaan mietintöön lähtien liikkeelle Eurostatin standardeista ja mitä tulee myöskin tähän käytänteiden sitovuuteen ja kuinka voidaan huomioida hallinnolliset asiakirjat ja mitä tällä sitten halutaan esiin tuoda ja tasapainot vapauden, mutta toisaalta myöskin riippumattomuuden välillä ja sitten poliittinen suunta, poliittiset suuntavivat. Ja sitten lopuksi vielä Sanselin mietintö ja ehdotus siitä, että laadun yhteydessä on huomioitava myöskin se, mitä mitataan. Ja OECDn eurooppalainen konferenssi tästä aiheesta on myöskin tärkeää. Sitä on myöskin tarkasteltava ja se on huomioitava. Ja on tärkeää, että tarkastellaan myöskin perheiden elämänlaatua ihan konkreettisesti, koska muutoin perheet saattavat tuntea jäävänsä syrjään tässä kaikki, mitä nyt omalta osaltani halusin sanoa ja syyskuun alussa sitten nämä seikat tullaan tarkistuksen muodossa esittämään tähän ehdotukseen. Kiitos. Tässä nyt alustava aikataulu on sellainen, että 26.9. tämä esitetään valiokunnalle ja 9.9. on tarkistusten jättöaika ja sitten 5. marraskuuta ja 25. päivä on äänestykset ja luultavasti täysistuntoon mennään joulukuussa tai myöhemmin. Sitten me siirrymme kohtaan kahdeksan. Tässä on äänestetty. MIFID-äänestys on lykätty. Eli meillä on ainoastaan äänestys tästä kohdasta, jonka nimi on eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korkean rojaltimaksuihin liittyvä järjestelmä. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Um, let's... Olemmeko valmiita nyt äänestämään testiäänestys? Onko teillä kortit? No niin, sitten nappuloita painelemaan. Um, I haven't got the numbers right. Okay. Um. Oh yes, you cannot see them there. Huh? Yeah. No. Still five to go. Right, 35 mem- 35 jäsentä ja viisi ääntä vielä puuttuu täällä. Täällä on Alde minus yksi, 36, 31 äänesti. Okay, minus two and Aldi. No niin, miinus kaksi on nyt Alden rivissä. Okay. Right, well we're closing the vote. No se koeäänestys nyt päättyy sitten. Ja aloitamme eh, numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ei äänestetä, se vain tapahtuu. Sitten neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tässä tarkistetaan numero 17. Uh, um. Can we have the vote open? Okay. Tässä on nyt äänestys menossa. Meillä on kaksi alle jääne, panan kaksi plussaa. Äänestys päättyy. Täällä on 20 puolesta 17 vastaan, joten hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää Tämä on minun mielestäni hyväksytty, mutta sekin tarkistetaan nyt. Okay, has everybody voted and two to add on for... Ovatko kaikki äänestäneet 21 puolesta 16 vastaan? Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samalla tavalla kuin äsken. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalla 21 ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty toinen osa. Se hylättiin toinen osa. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Ja, anteeksi, se raukeaa. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 raukeaa. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme osaa seuraavassa. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä. Eli numerosta kahdeksan ensimmäinen osio. Aldelle lisätään kaksi ääntä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan. Sitten toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten koko tekstistä muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, kolme vastaan ja kolme tyhjää. Lainsäädäntöpääslauselma, äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos. Äänestys päättyy. Tämäkin on 33 puolesta yksi eh, vastaan kolme tyhjää. Kiitoksia. Tämä on nyt kokouksemme päätöshetki, eikö? Kunnes sitten iltapäivällä jatkamme. He's not here, is he? Oh, okay. oh I'm sorry, I couldn't see him. Um, sorry, I, I think... Anteeksi, halusiko esittelijä josta Mifidin lykkäämisestä puhua? Tämä, hän sanoi ei, ei. Me vain tiedämme, että se on lykätty siitä syystä, että meillä on paljon työtä. Kiitos.